Mä pyydän minuutin hiljaisuutta tapahtuneen johdosta. E, dziękuję koleżanko. Proszę wszystkich o powstanie miejsc. Kiitoksia kollegalle. Minuutin hiljaisuus pyydän kaikkia nousemaan. Thank you. Kiitoksia. E, koleżanki i koledzy, pod oświadczeniem pisemnym numer 3 Kirjallinen selvitys 3 2011, jonka Roman Jordan Cicel on esittänyt, myöskin Gomez, Lepage, Morkunaite, Mikulene, Taranda. Cleanup Europe-aloitteesta ja Let's Do It 2012. Se on saanut enemmistön allekirjoitukset parlamentista sen vuoksi työjärjestyksen mukaisesti. Se lähetetään eteenpäin ja julkaistaan liitteenä näiden allekirjoittajien nimet. Ilmeisesti Chisel halusi tästä asiasta lausua jotain. Ä- äh, Eh, spoštovani kolegi najprej se vam želim zahvaliti za podporo ki ste jo dali tej pisni izjavi. hyvät kollegat kiitän tuesta tälle julkilausumalle. olemme osoittaneet, että puhdas ympäristö on meille tärkeä. Mutta ei jätetä tätä siihen, että allekirjoitetaan ensi vuonna 2012 ympäristön puhdistamisen toimia pitää jatkaa mahdollisimman monissa kaupungeissa ja näin myös ympäristöjärjestöjen täytyy saada tukea omissa valtioissaan. Yes, please, colleague. The floor is yours. Kollega, teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Hyvin lyhyesti pyydän. Apology. I'm not guilty in that. Thank you, Mr. President. Thanks to everybody. Kiitoksia puhemies. Kiitän kaikkia tämän aloitteen tukemisesta. Puhun aivan lyhyesti. And it has been a pleasure to... On ollut ilo tehdä työtä Rova Chicelin kanssa ja Rova Gomezin murkunaiten ja Cornelia Paasin kanssa yhteistyötä. Ja Tämä on todellinen kansalaisaloite. Tämä näyttää tietä sille, miten kansalaiset voivat ohjata Eurooppaa parempaan tulevaisuuteen. Kun tiedämme, että kirjallisia julkilausumia on ja eh, lausuntoja niiden hyödyllisyydestä haluaisin pyytää anteeksi niiltä, jotka eh, olivat loukkaantuneet tästä kampanjastamme ja haluaisin ilmaista uuden tukeni alivaliokuntamme puheenjohtajalle ja lupaan, että en tällä vaalikaudella enää aloita tällaista menettelytapaa ja minä toivon, että autatte minua pitämään kiinni lupauksesta ja kiitoksia. Toivottavasti tapaamme sitten 2012 toimintapäivänä aikana. Przechodzimy do głosowania. Menemme äänestyksiin. Esityslistalla on äänestys herra Sveerin mietinnöstä Nuoret liikkeellä aloitepuitteet Euroopan yleissivistävien ammatillisten koulutusjärjestelmien parantamiseksi.